kaikki se, mitä te sanoitte, me tulemme ää, ää, ottamaan sen sydämiimme. Kiitoksia. Herra presidentti. Herra presidentti, me kiitämme teitä ja toivotamme teidän Eurooppa-poliittiselle vastuullenne kaikkea hyvää ja toivomme onnistunutta yhteistyötä. Näin ollen tämä keskustelu on saatu päätökseen Kyproksen puheenjohtajakauden toimintaohjelmasta ja vuorossa on seuraava esityslistan kohta, eli komission vuoden 2013 työohjelman valmistelu. Nyt haluan muistutan kaikkia jäseniä siitä, että tässä kohdassa ei ole catch the eye-menettelyä, vaan ainoastaan poliittisten ryhmien puheenvuorot ja Aloin, avaankin keskustelun sillä, että pyydän eh, komission puheenjohtajaa herra Seskovitsia käyttämään eh, puheenvuoronsa herra komission puheenjohtaja. Mr. President, honorable... Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet, olen erittäin tyytyväinen tästä tämän päivän keskustelusta, koska se tapahtuu erittäin tärkeällä hetkellä meidän täytyy muistaa, että vain kaksi vuotta on tätä parlamenttikautta enää jäljellä. Ja tulevat vuodet tulevat olemaan erittäin kriittisiä aikoja Euroopalle, olipa kyse sitten ö, yhteisöistä, yrityksistä tai työpaikoista. Tällä hetkellä meidän täytyy tehdä uudistuksia, uudistua ja pitää huoli siitä, että taloudellinen ja sosiaalinen mallimme säilyy. Euroopan unioni on osoittautunut erittäin tärkeäksi toimijaksi kriisistä, kriisin torjunnassa ja sen vastaisessa taistelussa. Me olemme pystyneet puuttumaan asioihin ja samalla näkemään myös pitkän tähtäyksen haasteet olemme ottaneet käyttöön uutta taloudellista hallinnointia, olemme muuttaneet rahoitussääntelyn ja valvonnan sääntömme, olemme uudistaneet sen kokonaan ja olemme koko ajan pitäneet työmme oikeassa, oikealla kurssilla. Olemme ryhtyneet sanoista tekoihin ja nyt meidän täytyy saada aikaan sopiva tasapaino vakaan julkisen rahoituksen ja kohdennettujen investointien välillä – me olemme, meidän on tarkoitus saada aikaan kunnianhimoinen sopimus monivuotisesta rahoituskehyksestä, koska se on erittäin tärkeää Euroopan tason työpaikkojen ja kasvun kannalta. Tälle työlle meillä on erittäin tärkeät peri, perustat. Meillä on EUn poliittiset prioriteetit, joiden varaan rakennamme ryhmien päätöslauselmat korostavat ja osoittavat sen, että kautta poliittisen spektrumin ja instituutioidenkin kesken on yhteisymmärrys ja yhteistyö on voimaa tämän erittäin hankalan taloudellisen kriisin ikeessäkin meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Myös Euroopan Parlamentti ja sen valiokunnat ovat tehneet aloitteita, joista komissio on ottanut vaarin ja komissio tulee jo tämän vuoden aikana tekemään niiden pohjalta aloitteita. Tämä unionin tila keskustelussa syksyllä puheenjohtaja Barroso tulee viitoittamaan tietämme tuleviksi vuosiksi. Meidän kaikkein tärkein tehtävämme on vaalia työpaikkoja ja taloudellista kasvua, joka perustuu Eurooppa 2020-strategiaan. Olemme todenneet, että eurooppalaiset talouden ohjauskaudet ja, ja 2020-strategian periaatteet näkyvät myös maakohtaisissa suosituksissa ja uudistusohjelmissa. Kuten tiedätte, me olemme juuri saattaneet päätökseen ensimmäisen eurooppalaisen talouden ohjauskauden, ja maakohtaiset suositukset antavat selkeää osviittaa jäsenvaltioille, kun nämä tekevät kansallisia uudistuksia, jotta niin lyhyellä, keskipitkällä kuin pitkälläkin tähtäyksellä aikavälillä voidaan luoda uusia työpaikkoja ja saada aikaan kasvua. Tarkoituksemme on täydentää ja vahvistaa näitä kehityskulkuja silloin, kun unionin lisäarvo on tarpeen. Viime viikon Eurooppa-neuvoston jälkeen Eurooppa voi nyt mennä päättäväisesti eteenpäin, äh, kun se haluaa saavuttaa kunnianhimoisia tavoitteita myös emun suhteen. Tämä on erittäin rohkaiseva askel, kun ajatellaan, kuinka äh, hankalia haasteita meillä on edessämme. Ennen kaikkea meidän täytyy korostaa yhteisömetodia ja Euroopan parlamentin tulee olla kaikissa toimissa mukana täysimittaisesti. Samanaikaisesti meidän täytyy jatkuvasti syventää sisämarkkinoita. Meidän täytyy saada aikaan ehdot ja edellytykset, jotta palvelut ja palvelut voivat liikkua vapaasti, mukaan luettuna digitaalimarkkinat. Meidän täytyy saada aikaan vir, virkeämpää teollista, teollisuuspolitiikkaa. Meidän täytyy suojella kansalaisten oikeuksia ja viedä eteenpäin sellaista Eurooppaa, joka näyttäytyy myönteisenä kaikkialla maailmassa. Kuten puiteohjelmassa olemme todenneet, niin tämä State of the Union, unionin tilakeskustelu, lanseeraa ja jatkaa meidän rakenteellista keskusteluamme tulevista poliittisista prioriteeteista. komissio odottaa mielenkiinnolla tätä keskustelua. Toinen lokakuuta on suunniteltu pidettävän valiokuntien puheenjohtajien kanssa yhteinen kokous, ja sekin on tärkeä askel, kun katsomme eteenpäin. Meidän täytyy tehdä rakentavaa yhteistyötä niin komission, parlamentin kuin neuvostonkin. Poliittisten pohdintojen täytyy mennä nopeasti eteenpäin niin, että kentälle saadaan sitten jäsenvaltioissakin uutta lainsäädäntöä. Vain tekemällä yhteistyötä ja päättäväistä yhteistyötä Euroopan unioni voi saada aikaan niitä ratkaisuja, joita yrityksemme ja kansalaisemme tarvitsevat. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia herra komission varapuheenjohtajalle tästä työelämän selvennyksestä. Pyydän myös siis anteeksi siitä, että, pyydän myös siis anteeksi sitä, että neuvoston puheenjohtajan hyvästely hieman kiinnitti huomiota enemmän siihen, eikä niinkään teidän puheeseen. Niin joka tapauksessa kiitoksia ymmärryksestä. Seuraavaksi alkaa keskustelu. Ensimmäisenä on Euroopan kansanpuolueen edustaja herra Josef Sayer. President, uh, thank you very much. Puhemies, paljon kiitoksia. On mukava nähdä teidät täällä tänään, herra komission varapuheenjohtaja Sepsovits, EPPn viesti silloin, kun keskustellaan vuonna 2013 komission työohjelmasta, on selkeä ja äh, äh, kauas kantoisa, Me haluamme jättää seuraaville, seuraaville sukupolville Eurooppa, Eurooppa, että on löytyy työpaikkoja ja mahdollisuuksia mennä eteenpäin. Kuten me sanomme, Eurooppa on elänyt liian pitkään velaksi. Se on helpoin tapa kuluttaa tulevien sukupolvia rahoja ja resursseja. Eurooppa pitäisi lopettaa tämä, jotta pystyttäisiin jättämään kukoistusta tuleville sukupolville. Meidän täytyy toimia muun kuin elää velaksi. Ja tässä yhteydessä mahdollisuus uudelle, uusille sukupolville saada työtä ja päästä työmarkkinoille on yksi tärkeimpiä toimenpiteitä, joka sisältyy komission työohjelmaan. Mutta haluan vielä painottaa selkeästi meidän ryhmämme nimissä, EPV-ryhmissä, että sen, se pitäisi olla selkeä prioriteetti meidän täytyy taistella, taistella nuorisotyöttömyyttä vastaan. Kuvitelkaapa ihmisiä, jotka aloittavat elämänsä ilman mitään näköaloja tai mahdollisuuksia päästä työhön. Se, tällaista ei voida jatkaa. Se, että annetaan mahdollisuuksia nuorille ihmisille ja työtä nuorille ihmisille, meidän täytyy käyttää kaikkia välineitä, joita Euroopan unionilla on käytettävissään. Nämä, tämä tarkoittaa tukea pk-yrityksille, ja suurillekin yrityksille. Meidän täytyy ja odotammekin komissiolta, komissiolta lainsäädäntöehdotuksia. Meidän täytyy asettaa selkeät tavoitteet ja aikataulut nuorison äh, liikkuvuuden osalta ja äh, äh, yrittäjyyden kannalta ja kielitaidon kannalta. Meidän täytyy käyttää kaikkia Euroopan unionin mahdollisuuksia hyöksemme tässä tästä. Tämä on tietenkin lähinnä jäsenvaltioiden tehtävä, mutta Euroopan unioni, Euroopan unionin lainsäädännön tulee auttaa sitä. Meidän, meidän täytyy muistaa, turvata pääoman ja palveluiden liik- vapaa liikkuvuus, mutta usein me unohdamme ne monet esteet, jotka ovat edelleenkin jarruttamassa mahdollisuuksia tähän tyyppiseen, tämän tyyppiseen vapauteen. Erityisesti tämä koskee palveluita. Tämä myös vaikeuttaa digitaalisten sisämarkkinoiden edistämistä. Meidän täytyy lisätä luottamusta kuluttajien liike-elämän piirissä ja tällä alalla on, on edelleenkin paljon mahdollisuuksia. Niin ikään yksi tämä päätehtävämme on vähentää byrokratiaa ja antaa hyviä esimerkkejä jäsenvaltioille, mutta myös Tämä täytyy, tapahtua, tämä täytyy näkyä myös Euroopan tasolla. Meidän täytyy vähentää hallinnoista taakkaa kansalaisten ja liike-elämän edestä päältä, niin kuin on, tämä näkyy myös työohjelmassa ja meidän ehdotuksessamme 25 prosenttia vähemmän vuoteen 2050. Hyvät kollegat, vuoteen 2015 mennessä me keskustelemme täällä komission työohjelmasta. Joskus pelkäämme sitä, ja näin sanon joka vuosi, joskus pelkäämme, että tämä on vain sellainen harjoitus, joka tapahtuu turhaan, koska selvitysten mukaan ainoastaan, normaalisti ainoastaan ne 15 prosenttia näistä tavoitteista, jotka on asetettu komission työohjelmassa, eh, näkyvät seuraavissa ehdotuksissa. Minä ehdottaisinkin AFK-valiokunnalle, että se tekisi oma-aloitteisen mietinnön siitä, millä tavalla voisimme kohentaa näitä lukuja. Ja minä vastustan joustavuutta. Ja varsinkin tällaisena kriisiaikana pitäisi, pitäisi pystyä reagoimaan nopeasti, mutta, mutta suunnitelma toimii vain, jos pannaan täytäntöön sitä jos siitä vaan pannaan alle puolet täytäntöön, niin se ei ole mikään optimaalinen tulos. Siinä mielessä uskon, että meidän täytyy työskennellä yhdessä, joista voisimme parantaa tätä työtä. Minä todellakin luotan, että komissio on vakauttava ja voima äh, Euroopan unionin toimille rakenteessa. Me odotammekin komissiolta äh, sitä, että usein, hyvin usein toimielimet Euroopan unionissa äh, saavat syytöksiä siitä, että, että ne ovat, kulkevat jälkijunassa, mutta komissiolla on mahdollisuus ja myös virkakoneisto ja kaikki välineet johtaa tätä prosessia ja se pystyisi jopa kriisiaikana eh, olemaan sellainen, ettei osata suuntaa tulevaisuutta, vaan että se voisi olla myös eh, sellainen vetävä voima ja vakauttava voima. EPP-ryhmän ja oman puolueeni puolesta ja parlamentin puolesta totean, eh, että meidän pitäisi tukea tällaista toimintaa ja kohentaa yhteistyötä näiden toimielinten välillä. Me, me, me emme tässä tässä Rebecca Harms eilen kritisoi komissiota ja tuntuu, siinä tuntuu olevan mustasukkaisuutta, mutta me olemme kuitenkin tyytyväisiä siihen, että komission ja neuvoston suhteet ovat niin ikään hyviä. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Sayer. Sosiaalidemokraattien puolesta Guerrero Salon. Kiitos puhemies. Kiitos herra komission jäsen. Eilen Tämän täysistunnon aikana näimme erittäin epätavallisen parlamentaarisen kokemuksen. Täällä esitettiin pitkät suosionnotukset komission puheenjohtajalle. Intensiiviset siksi, että nämä ei ollut mitään muodollista eikä mitään protokollaittavaa siksi, että täytännössä koko sali osoitti suosiota komission puheenjohtajalle – kahden asian ympärillä. Ensinnäkin ajattelen komission asennetta, asennetta puolustaa unionin yleisiä etuja Euroopan neuvoston kokouksessa viime viikolla suhteessa yksityisten intressien edustamiseen, joita jotkut tai monet hallitusten päämiehet edustivat. Tämä asenne, sen tunnusti parlamentin puhemies herra Schulz ja kiitti siitä, että tämä, tätä kautta edusti kansalaisten suurta enemmistöä, mutta samalla myöskin osoitettiin suosiota yhteisille tavoitteille, parlament, yhteisille huolenaiheille, parlamentilla ja komissiolla on siitä, että tilanne huonontuu Euroopan unionissa johtuen talouskriisistä, joka vahingoittaa kansalaisten elämää, elämän olosuhteita ja luo köyhyyttä Euroopan unioniin huolenaihe, joka koskee kasvua ja euroskeptisyyttä. Kasvua, ajatellen myöskin äärimmisten vaihtoehtojen kasvua erinäisissä jäsenvaltioissa. Huolestuneisuutta, joka on yhteistä ja koskee myöskin sitä, että suhteet toimielinten välillä huononevat unionin sisällä komission ja parlamentti, komission ja parlamentti, me, me olemme mm, käyttämässä menettäisi oman toimivaltamme äh, syntyneelle hallitusväliselle toiminnalle ja sille, että ei käytetä yhteisöllistä menetelmää useissa tärkeissä päätöksissä, joita ollaan tehty. Tästä syystä komissio ja parlamentti tulee yhdessä työskennellä, jotta puolustetaan kansalaisten etuja. Ja uskonkin, että meidän täytyy tässä parlamentissa myös työskennellä yhteisen pääsylön puolesta, jotta meillä on yhteisesti mahdollisimman pitkälti jaettu kanta, jossa esitään vaatimuksia komission osalta, jossa myöskin puolustetaan komissiota silloin, kun se täyttää sitä, mitä parlamentista pyytää tekemään työohjelman osalta voimme sanoa, että se on kunnianhimoinen, se pyrkii edistämään kasvua, työllisyyttä, elämänlaatua ja se pyrkii luomaan uudestaan kansalaisten luottamuksen, pyrkii saman aikaan parempaa talouden hallintoa, pyrkii saman aikaan hyvät monivuotiset rahoituspuitteet, että saman aikaan eurooppalainen pelastusrahasto ja saadaan aikaan myöskin vakausbondeja, jossa pyritään myöskin taistellaan petosta vastaan pyritään vahvistamaan Euroopan talouden ohjausjaksoa ja samaan aikaan oikea maksimääräinen rahojen taso vuonna 2013. Herra puhemies, ryhmien enemmistö me olemme päättäneet lykätä äänestystä syyskuulle, jotta saamme enemmän aikaa saada aikaan yhteinen päätöslauselma, joka ilmaisee yhtenäisen äänen tästä parlamentista, jossa vaaditaan asioita ja myöskin niitä tukea komissiolle. Kiitoksia sitten liberaaliryhmän puolesta ja Andrew Duff. Puhemies. Tämä ohjelma on erittäin rikas ja koskee siis vuotta 2013 ja se sopiikin hyvin tämän parlamenttikauden viimeistä täysimittaista vuotta silmällä pitäen. Komissio on nyt saavuttanut niin sanotun matkalentonopeuden ja meidän täytyykin todeta, että se, mitä Barroso eilen sanoi, oli aivan oikein. Ne kriitikot, jotka jatkuvasti syyttävät komissiota siitä, että se on vain joukko ö, vaalein valitsemattomia teknokraatteja. Heille oli aivan oikein, että eilen Varossa sai ö, uploadit. Komissio on toiminut monella rintamalla. Meillä on useita tehtäviä ja jotkut ehkä eivät ole kovin näkyviä. Ensinnäkin komissio edustaa Euroopan unionin julkista kuvaa. Se on Euroopan unionin julkiset kasvot. Toiseksi komissio on hallintotaho jonka täytyy olla tehokas ja jonka täytyy toimia kurinalaisesti niin, että se voi täytäntöön panna tehokkaasti unionin lakeja. Kolmanneksi komissio on myös tavallaan aivoriihi koko Euroopan unionille. Se edustaa siis intellektuaalista tahoa. Ja neljänneksi sen täytyy pitää huoli jäsenvaltioiden yhteisistä eduista, samoin kuin kansalaisten yhteisistä eduista. Ja niinpä sen täytyy käyttää täysimittaisesti lainsäädäntö aloiteoikeuttaan ja poliittista aloiteoikeutta, aloiteoikeuttaan, erityisesti nyt, kun se on Eurooppa-neuvoston vastapuolena – Komissio on heikoimmillaan silloin, kun se on puolustuskannalla. Silloin, kun sen täytyy yhden tai kahden tai kolmen pääministerin kanssa tehdä jonkinlaisia lehmänkauppoja. Se on vahvimmillaan silloin, kun se edustaa yhteistä etua. Me olemme siis tyytyväisiä tähän asiakirjaan, joka on aivan ennennäkemättömän kaltainen. Puhun nyt tässä näiden neljän puheenjohtajan asiakirjasta, joka tarjoaa meille kaavan ja, tai suunnitelman ja etenemissuunnitelman kohti rahoitus- ja poliittista unionia. Kiitoksia. Kiitoksia kollega vihreiden puolesta vuorossa rouva Turunen. Kiitoksia puhemies. Vihreiden ryhmän puolesta on selkeää, että kriisipolitiikka ja kriisin vaikutukset vuonna 2013 tulevat olemaan huomimme keskiössä, nimittäin ellei uudistuksia tehtä, tehdä, niin olemme pahimmassa tapauksessa lamaantuneita tai sitten hajoamme. Siksi sekä lyhyen aikavälin rahoitusuudistukset ovat meille äh, prioriteetti, mutta myös pitkän aikavälin äh, institutionaaliset uudistukset ovat tarpeen. Samanaikaisesti on selvää, että kriisin ja äh, työohjelman välinen suhde täytyy olla näkyvissä kriisihän ei pelkästään vaikuta vuositasolla, vaan se näkyy myös kuukausi- ja viikkotasolla ja meidän täytyy silläkin tasolla toimia. Emme voi odottaa vuoteen 2013, kunnes nämä neljä palikkaa saadaan äh, toteutettua. Sitä työtä täytyy aloittaa jo nyt. Kriisipolitiikka tarkoittaa sitä, että se ei ole suinkaan ainoa asia, jonka kanssa meidän täytyy työn, äh, tehdä työtä. Meillä on tärkeitä myös äh, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat. Meidän yhteiskuntakehityksemme on tärkeä asia. Me katsomme, että me tarvitsemme kokonaisvaltaista konseptia tämän kriisin hoitamisessa ja meidän täytyy siinä löytää kestävän kehityksen tie läpi ja komission täytyisi olla aktiivinen, jotta se saisi aikataulun eurobondeille. Me tarvitsemme enemmän luovia ratkaisuja pankkirajärjestelmään, me tarvitsemme tasapainoisempaa konseptia, me tarvitsemme edistyksellisiä ratkaisuja näissä eriarvoisuusasioissa, alijäämän ja ylijäämän hoitaminen ja meidän täytyy myös taistella veronkiertoa ja veroparatiiseja vastaan. Me tarvitsemme sosiaalisempaa kasvupolitiikkaa ja kansallista uudistuspolitiikkaa, josta kaikki 2020 voittajat toisivat. Me tarvitsemme nuorisotakuun. EU e täytyy panna se täytäntöön, jotta jäsenvaltioita kehotettaisiin avaamaan tulevaisuus nuorisolle. Me olemme kirjoittaneet päätöslausuman ryhmässämme, mutta haluaisimme aktiivista politiikkaa vuonna 2013 komission tasolla koko Euroopan unionissa. Seuraavaksi äh, Herr Harbour. Uh, thank you very much, President. Kiitoksia kovasti, puhemies. Mielestäni on välttämätöntä se, että tämä työohjelma nähdään niin, että komissio ottaa johdon kasvupolitiikoissa. Olen iloinen siihen, mitä Joseph Saire sanoi, koska hän ilmeisesti tukee tätä ajatusta, mutta olen kuitenkin pettynyt, koska olin kuvitellut, että olisimme saaneet aikaan yhteisymmärryksen päätöslauselmasta, joka peräänkuuluttaa kasvupolitiikkaa. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tässä työohjelmassa ei välttämättä anneta selkeää tavoitetta Meille ei anneta selkeää tavoitetta kasvupolitiikasta. Komissio on kyllä hyvin vastannut siihen, mitä Euroopan parlamenttikin on peräänkuluttanut. Yhtenäismarkkinoita täytyy syventää. Yhtenäismarkkina-asiakirja on todellakin tulevien vuosien tärkein asia. Siinä ovat kaikki tavoitteet. Siinä on se holistinen politiikka, jota Turunenkin peräänkulutti. Se ei kuitenkaan esiintynyt teidän puheessanne äsken. Me haluamme, että te komissio otatte vielä selkeämmän johtoaseman kasvupolitiikoissa. Jos katsotaan neuvoston lausuntoa, koska yhtenäismarkkinoitahan ei saada toteutettua ainoastaan komission politiikoin, vaan myös ja, ja jäsenvaltioiden täytäntöönpano panon ansiosta, vaan vuoden 2013 ohjelmassa tarvitaan sellaiset puitteet, joiden myötä jäsenvaltiot voivat sitoutua toteuttamaan yhtenäismarkkinasitoumuksia. Tämä löytyy neuvoston lausunnosta. On tärkeää, että saamme ohjauskauden yhteydessä myös vuotuisen raportin työohjelman toteutumisesta. Haluaisin myös korostaa seuraavaa asiaa, nimittäin sitä, että komissio joutuu vähentämään sääntelytaakkaa ja myös jäsenvaltiot joutuvat niin tekemään. Se on molempien tahojen yhteinen agenda. Tehän haluatte vähemmän byrokratiaa ja asetuksia, mutta me haluamme vuonna 2013 tämän tavoitteen todella toteutuvan niin, että meillä olisi, että myös parlamentti osallistuisi enemmän lainsäädäntöä edentävään, edeltävään työhön. Me saisimme enemmän sanavaltaa myös analyyttiseen työhön, joten johtopäätöksenä, hyvä puhemies, puheenjohtaja, me haluaisimme, että Kaikkein eniten korostettaisiin työpaikkoja ja kasvuja täydentämällä sitä, mitä meillä jo on pöydällä. Ja aivan kuten täällä jo todettiin, niin kasvu tulee nimenomaan palvelusektorin pienistä yrityksistä. Meillä on jo palveludirektiivi ja aivan kuten sosiaalistikin kollegat ovat sanoneet, niin meidän täytyy käytännössä saada aikaan näitä kasvua ja työpaikkoja. Kiitoksia, herra Haavur. Seuraavaksi edustaja Andersson. thank you. Liam Mellows said of a novel... Liam sanoi, että menneisyyteen liittyvät ihmisen pelot ja näyttää sitä, että pelko on se, miten EU ja toimijat reagoivat yhä kasvavaan vastarintaan, protestoihin, jotka liittyvät epäonnistuneeseen politiikkaan, etemässä säästöpolitiikkaan. Siksi komission työohjelman täytyy ottaa esille radikaalisti uusi lähestymistapa asettaa ihmisten edut voiton edelleen osoittain, että säästöimpiteet ovat erityisen huono asia nuisille ja lapsille. Täytyy edistää julkisia investointeja, työllisyyttä ja kasvua, täytyy tukea pieniä ja suuria yrityksiä ja tarttua erityisiin tarpeisiin tarpeisiin, joita kullakin jäsenvaltiolla on. Tämän täytyy olla perusta mille tahansa uskottavalle kriisinratkaisustrategialle. Rajoitukset ovat tietysti olemassa sille, mitä voidaan esittää, mutta me tarvitsemme hyvin rahoitettua, joustavaa toimintaa. Me tarvitsemme sitä, että hylätään makrotaloudelliset ehdollisuudet sille, että voidaan saada varoja kohesiorahastosta ja alueellisen kehityksen rahastosta. Täytyy saada sitoutuva takeet sovelletulle työlle ja koulutukselle. Täytyy saadakaan kattava EU-strategia ja pyrkiä panemaan toimeen Barcelonan tavoitteet. Kiitos. Kiitoksia kollega Andersen. Nyt muistutan kaikkia kollegoita siitä, että keskustelu jatkuu. Täällä on vielä kolme puhujaa esityslistalla ja pyytäisinkin kaikkia saliin saapuvia antamaan näille puhujille puherauhan. Älkääkä häiritkö keskustelua. Seuraavaksi edustaja Van Heke. Kiitoksia puhemies. Totta kai se on, se on jalo toivomus, mutta komissio on vuonna 2013 työohjelmassaan kirjannut aivan ylös suurta vaatimattomuutta. Ja tämä taloudellinen kriisi, joka nyt vallitsee mantereillamme ja muuallakin, se on realiteetti, joka sitten oikeastaan voittaa kaikki sadut ja hurraa tarinat ja joka vaikuttaa kaikkiin kansantalouksiin. Mitä Euroopan komissio nyt joutuisi tekemään on vuonna 2013, että se korottaisi, nostaisi EUn budjettia, mutta sitähän ei voida hyväksyä. Me tunnemme satoja esimerkkejä väärin käytettyistä ja hukatuista verovaroista EU-ssa siitä tosiseikasta huolimatta, että rahaa käytetään aina huonosti Euroopassa. Esimerkiksi on täysin hyödyttömiä konsultointielimiä ja virastoja ja poliittisia foorumeita, jotka eivät anna minkäänlaista lisäarvoa. Meillä on tukiaispolitiikkaa, jota käytetään väärin ja on paljon propagandaa, jota rahoitetaan näillä varoilla ja sitten, sitä jättiläismäistä tuhlaamista ja kehityspolitiikassa komissio pitäisi sitä työohjelmaa, jossa puututaan asian ytimeen, jossa turhat asiat heitetään pois, jossa keskityttäisiin vain sellaisten olosuhteiden luomisiin, jotka mahdollistavat kasvun ja kilpailu, paremman kilpailukyvyn yrityksille Euroopassa. Kiitos. Hyvät arvoiset, hyvät naiset ja herrat, istuutukaa, olkaa hyvä ja lopettakaa yksittäiset keskustelunne. Seuraavaksi herra Andrew Brons. Thank you. Kiitoksia puhemies. Siteraan. Euroopan unioni on vähäisessä taantumassa. Tämä on ehkäpä kaikkein järkyttävin ja harhaan johtavin erheellinen väite pitkään aikaan. Espanjassa ja Kreikassa nuorisotyöttömyys on noin 50 prosenttia jo. Työpaikat on viety, nyt myös taitavat työntekijät viedään maasta pois. Eurovyöhyke estää näitä maita kilpailemasta tehokkaasti, ei anna niiden devalvoida. Nämä maat voivat kilpailla ainoastaan tiukkuusohjelmin, joka saattaa heidät varsinaiseen köyhyyteen työntekijöiden liikkumisvapaus eri maiden välillä, joissa palkkatasot ovat erilaisia, on johtanut siihen, että vähemmän ammattitaitoiset työntekijät lännessä ovat työttöminä. Yritysten taseita halutaan parantaa käyttämällä hyödyksi kaikkein halvinta työvoimaa, suorastaan orjatyövoimaa. Kaikkein suurin uhka kasvulle ja työllisyydelle on globalismi ja kauppa kauppasopimukset sellaisten nousevien talouksien kanssa, joiden kanssa me emme voi kilpailla. EU:ssa halutaan saavuttaa yhtenäismarkkinat, mutta todellinen tavoite on saada yhtenäiset maailmanmarkkinat, jossa nousevien talouksien palkkatasot halutaan tuputtaa kaikille työntekijöille. Kiitos. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, meillä on nyt jälleen sellainen sama tilanne edessämme kuin eilenkin. Ja parlamentin puhemies otti tämän selkeästi esille, että on myös meidän etujemme mukaista, että tämä sali välittää sellaisen ilmapiirin, joka on parlamentin arvon mukaista. Pyydän teitä, pyydän teitä istuutumaan ja lopuksi komission varapuheenjohtaja käyttää päätöspuheenvuoron, herra Sefcovic. Thank you very much, uh, Mr. President. Ki- kiitos puhemies haluan kiittää kaikkia puhujia, jotka puhuivat poliittisten ryhmien nimissä, koska luulen, että keskustelu on selkeästi korostanut vahvaa sitä vuonna tässä komission työohjelmaa ja sen vastaanottamista parlamentissa ja sen poliittisissa ryhmissä. Olen sama, kaikki ovat varmasti samaa mieltä siitä, mitä herra Sayer sanoi, että, me, että mitä meidän, me emme saa jättää velkoja me seuraavalle sukupolvelle, miten pitää jättää kestävää kehitystä. Tämä on se, mitä me esitämme. Tämä on tismalleen niitä toimenpiteitä, joita me olemme esittäneet jotka antaisivat näitä tuloksia. Siksi komissio on aina ajanut eh, järkevää konsolidoitumista silloin, kun me eh, toteamme, että meidän täytyy eh, vähentää jäsenvaltioiden hallinnoista taakkaa. Me emme saa vahingoittaa kasvumyönteistä politiikkaa, joka luo työpaikkoja ja kasvua. Siksi tämä näkyi myös keskusteluissa, joita meillä oli jäsenvaltioiden kanssa uudessa uuden taloushallinnon puitteissa ja maakohtaisissa suosituksissa. Toinen prioriteetti, joka oli selvästi tuli esille kaikissa puheenvuoroissa, oli työttömyys ja aivan erityisesti nuorisotyöttömyys, jossa valitettavasti 7,5 miljoonaa nuorta, jotka eivät ole koulutuksessa eivätkä ole työssäkään. Siksi me oletimmekin pilottihankkeen kahdeksassa jäsenvaltiossa, jossa me olemme saaneet konkreettisia tuloksia. Me olemme onnistuneet ylittämään yli 7 miljardia EU-varoja juuri tähän, tähän tarkoituksiin, että luodaan uusia työpaikkoja ja tämä uudelleen jyvitys, varojen uudelleen jyvitys äh, varmaan antaa 460 000 uutta työpaikkaa nuorille työttömille Euroopissa. Me haluamme oppia tästä kokemuksesta ja laajentaa tätä ohjelmaa myös muihin jäsenvaltioihin, joissa ongelmat ovat samantyyppisiä. Ja sitten vuoden loppuun mennessä me me tulemme tekemään teille ehdotuksen yhteistä puitteista nuorisotakuun järjestämisestä, joka auttaisi nuoria löytämään ensimmäisen työpaikkansa. Olen kovasti samaa mieltä niiden puhujien kanssa, jotka vetosivat työn tehostamisen puolesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. On selvää, että tämä on sellainen väline, joka voi luoda työpaikkoja. Tämä on väline, jolla voidaan lisätä bruttokansantuotetta Euroopan unionin tasolle ja meidän vaatimaton odotuksemme on, että jos me onnistumme täyttämään nämä tavoitteet tällä sektorilla, voisimme lisätä BKT-budjettia 4 prosentilla jo vuoteen 2020 mennessä. Ja kun puhutaan byrokratiasta, niin uskonpa, että meidän täytyy toimia tässä yhteisesti. Meitä rohkaisee se hyvä myönteinen kehitys neuvotteluissamme varanhoitoasetuksesta, kuten tiedätte, että se siinä on kysymys siitä, että vähennetään byrokratiaa tänäkin vuonna jo 30 prosentilla. Meidän tuolla työssä, yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, jotka kuitenkin joutuvat panemaan täytäntöön tämän uuden konseptin, ja, ja jos, jotka pyrkivät myös hallinnon yksinkertaistamiseen. Olen samaa mieltä Andrew ja Andriken kanssa, jotka sanovat, että Euroopan kansalaisten täytyy nähdä, että Euroopan toimielimet ovat heitä varten, että ne ovat puolustamassa Euroopan kansalaisia ja että me teemme sen kunnioittamalla yhteisömenetelmiä ja viemme poliittisia tavoitteita eteenpäin luomalla selkeät pankki-, finanssi- ja poliittisen unionin rakenteet. Ja niin kuin kollegamme vihreistä ehdotti, niin se tehdään kokonaisvaltaisella ja kestävän kehityksen myötäisellä tavalla. Mitä tulee sitten transaktioveroon, oli selkeästi, tämä näkyy selkeästi ECOFIN kokouksessa, että, että yksimielisyyttä ei saada tämän ehdotuksen taakse. Komissio tulee jatkamaan työtään, niin me tulemme tekemään ehdotuksen, jossa otettaisiin käyttöön tällainen transaktiovero tiivistetyn yhteistyön puitteissa ja luulenkin, että täytyy kiittää herra Harboria siitä, että hän korosti y- y- yhteismarkkina-asetuksen merkityksestä ja nyt tässä tähdetäänkin asetuksen numero kaksi, koska on aivan ilmeistä, että yhteismarkkinat on paras väline, joka, jolla voimme luoda uusia mahdollisuuksia ja taloudellista kasvua. Niin kuten tiedätte, me komissio ja parlamentti, Euroopan parlamentti haluavat mennä eteenpäin paremman suunnittelun tiellä, millä tavalla saadaan tämä yhteismarkkina lainsäädäntö toimintelit välisellä sopimuksella, joka mahdollistaisi paremman työn ja paremman aikataulutuksen ja joka mahdollistaisi tai takaisi hyvien ehdotuksen eteenpäin viemisen. Nyt tiedämme, että tämä ei, tässä ei ollut samaa innostusta kuin oli, sama innostus ei näy neuvoston puolella, mutta voimme keskustella edelleen siitä, millä tavalla tätä voitaisiin viedä nopeammin eteenpäin. Ja tästä viimeistä, kahdesta viimeistä asiasta, jotka mainittiin, me olemme jo keskustelleet siitä, kuinka tärkeää on monivuotinen rahoituskehys ja miten tärkeää on Euroopan budjetti investointivälineenä. Ja kauppapolitiikasta uskon, että Eurooppa on oikein hyvä kauppakumppani. Me olemme keskeinen kauppatoimi, kaupallinen toimija ja emme ole samalla tavalla toimineet kuin USA ja Japani, ja meidän täytyy tähdätä lisäkasvuun nousevissa talouksissa, ja tällä tavalla voisimme lisätä kauppavolyymiämme. Tämän täytyy tietenkin perustua oikeudenmukaisiin ja keskeisesti hyväksyttäviin periaatteisiin. Paljon kiitoksia puhemies. Komission varapuheenjohtaja, suuret kiitokset tästä päätössanoistanne ja keskustelu komission työn ohjelmasta on äh, saatu päätöksen. Kuusi päätösosvesitystä on jätetty. Niistä täytyy sitten äänestää. Ja sitten äänestys näistä siirretään syyskuulle, niin kuin on ilmoitettukin. Keskustelu näin ollen on saatu päätökseen tästä esityksestä kohdasta. Ja muutama sekunnin kuluttua alkaa äänestys rupeamaan.